Kyse on ihmisoikeus, demokratia, periaatteen ja oikeusvaltion periaatteen loukkauksista. Ensimmäisenä asiana tässä keskustelussa on Kambodža, erityisesti Kim Sokan tapaus. Ensimmäinen puhuja on lausunnonlaatija Barbara Lochbieler. Kiitos puhemies. Sen jälkeen, kun kesäkuussa järjestettiin kunnallisvaalit, maan demokratia ihmisoikeustilanne Kambodžassa on huomattavasti heikentynyt. Tilanne kärjestyi elokuussa, kun johtaja Kim Suka pidätettiin. Samalla hyökättiin riippumatonta mediaa vastaan ja kansallisyhteiskuntaa vastaan. Tämä kehitys täytyy nähdä heinäkuun, ensi vuoden heinäkuun vaalien taustaa vasten. Tällä välin tilanne on heikentynyt entisestäänkin ilman vahvaa kansainvälistä painostusta ja ilman, että lopetetaan maan hallituksen suetseminen. Ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ei voida taata. EU täytyy kiinnittää merkittävällä tavalla huomiota ihmisoikeusloukkauksiin ja puuttua niihin. EU on kuitenkin sallinut Kambodžalle kauppaetuja. Pitääkö Kambodžan kanssa solmittuja kauppasuhteita kenties pohtia uudelleen, harkita uudelleen? David Mart. David Martin seuraavaksi yksi minuutti. Thank you, President. President Kiitoksia, hyvä puhemies. Valitettavasti viime kuukausien aikana on saatu nähdä, että Kakkosasian alueella tilanne on huonontunut, varsinkin kun otetaan huomioon, että meillä on kolme kiireellistä asiaa näistä maista tuolta alueelta. Kambodža ei ole mikään poikkeus ja kun otetaan huomioon sen traaginen menneisyys, niin on erityisen huolestuttavaa nähdä, että perusoikeudet, kuten demokratia, oikeusvaltioperiaate, ilmaisunvapaus, kaikki ovat hyökkäysten kohteena tuossa maassa. Minä veton kambodjalaisiin, jotta nämä vapauttavat poliittiset vangit ja varmistavat sen, että varsinkin oppositio voi kampanjoida vuonna 2018 vaaleja varten ja että siinä sadan oikeudenmukaiset ja vapaat vaalit. Meidän tulee muistuttaa sitä, että se on tärkeä kumppani meille. Me annamme sille 400 miljoonaa euroa vuonna 2014-2020 välissä. Annamme sille suosituimuusaseman kaupassa siitä syystä, että me olemme arvoyhteisö, joka haluaa viedä eteenpäin arvoja myös siinä maassa ja toivon, että se kunnioittaa niitä. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on tekstilaatia Marie-Christine Vergia. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kambodža kuuluu niihin maihin, joista parlamentti toistuvasti on tuominnut ihmisoikeusloukkaukset ja kehitys on ollut huonoa. Tämän olemme tuominneet. Haluaisin, että tuomitsisimme kaikki ihmisoikeusloukkaukset yhtä tiukasti ja huomioisimme myös sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet. Kambodžasta Vallitsee korruptio, maata rohmutaan ja monikansalliset yritykset muun muassa Euroopasta toimivat siellä mieluusti. 830 000 ihmistä on tässä jamassa. Äh, ihmiset joutuvat jättämään kotiinsa ja kurjuus lisääntyy. Tämä käsitelty tapaus, Kem Sokan tapaus, on hyvä äh, havainnollinen esimerkki tilanteesta. Kyse on sellaisesta alueesta, jossa nimenomaan ihmiset paljon joutuvat jättämään kotinsa. Eh, merci beaucoup. Eh. Kiitoksia paljon edustaja Persialle tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puhuu tekstin laatija edustaja Notis Marias. Yksi minuutti, alkaa. Mr. President, to Kiitos puhemies. Puhun Puolaa Kambodsan poliittinen järjestelmä on heikentynyt oppositiota ja ihmisoikeusaktivisteja ja lehdistöä vastaan hyökätään joka ikinen päivä. Lisäksi siellä on annettu täysin sattumanvaraisia, sattumanvaraisia mielivaltaisia tuomioita oikeuskäsittelyissä. Pääministeri on puhuttu myöskin oikeuslaitoksen toimintaan ihmisiä on pidätetty. Meidän pitäisi vihdoinkin saada maahan oikeusjärjestelmä ja poliittinen järjestelmä, joka toimii. Ja median vapaus täytyy myöskin varmistaa. Ja varsinkin maan anastus on suuri ongelma. Viisi, yli 50 prosenttia maasta on anastettu viljelijöiltä. Ei tällainen käy päinsä. Euroopan unionin täytyy lähettää Kambodžalle sellainen viesti, että Kambodža ei voi jatkaa tällaista toimintaa. Muuten se menettää nämä etuoikeudet, sille on suotu, mikäli ihmisoikeustilanne paranee. Marjas. Uh, and now, uh... Kiitos, edustaja Marjas. Sitten seuraava tekstinlaatija, Austrevicius, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluan tervehtiä Kambodjan opposition valtuuskuntaa, joka on tänään paikalla täällä salissa. I wish to thank you. Haluan kiittää teitä aivan henkilökohtaisesti taistelustanne moninaisuuden ja demokratian puolesta Kambodjassa, jota olette jatkaneet monen vuoden ajan. Viime ajan kehitys Kambodjassa aiheuttaa meidän suurta huolta. Sen sijaan, että tartuttaisiin mahdollisuuksiin, joita tulevat vaalit tarjoavat vuonna 2018, on valittu, halutaisiin valita perusoikeuksien reitti, mutta sen sijaan, että suosittaisiin korruption vastaista taistelua, olemme nähneet kansalaisyhteiskunnan, median tukahduttamista ja opposition tukahduttamista. Tämä on välittömästi lopetettava. On vapautettava Sokha ja muut poliittiset vangit. Vuosikymmenten ja kärsimyksen jälkeen on niin paljon tehtävää, jotta saadaan pysyvä rauha, sovinto ja parempi elämä kambodsalaisille. Kiitos. Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Tremosa, Tremosalta, olkaa hyvä. I just want to ask... Kiitoksia. Haluaisin vain kysyä kollegaltani, liettualaiselta kollegaltani, herra Austreviciukselta, onko hän samaa mieltä siitä, että EU voisi lähettää Kambodjan ensi vuoden vaaleihin virallisen vaalitarkkailuryhmän. Näin olemme ennenkin toimineet ja valvoneet maiden vaaliprosesseja. Very... Kiitos kollegalle tästä kysymyksestä. Aihe on ajankohtainen. Meillähän ei ole vaalitarkkailu missiota kuntavaalien yhteydessä, mutta sitten kun parlamenttivaalit 2018 järjestetään, niin toivottavasti läheinen yhteistyö ulkosuhdehallinnon ja Prompehin edustuston kanssa toteuttaa vaalitarkkailua, jotta voidaan varmistaa avoimuus ja tilivelvollisuus mahdollisimman laajasti. Kiitos vielä kysymyksestä. Thank you and Kiitos. And last uh, author. Kiitos. Ja viimeisenä tekstin laatijana Tuune Kelam, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, puhemies, korkeedustaja. Haluaisin yhtyä siihen, mitä Austrovicius sanoi. Tuen täysin sitä, mitä hän sanoi mahdollisesta vaalitarkkailumissiosta. Ja tervehdin myöskin Kampotsan oppositio, joka on täällä paikalla. On tärkeää, että he ovat täällä 11 päivää sitten oppositio Oppositiojohtaja Kim Soka pidätettiin. Häntä, häntä aiotaan syyttää maanpetoksesta. Olemme erittäin huolissamme siitä, että Kambodžassa ei nyt 30 vuoteen ole demokraattisella tavalla valta vaihtunut. Monet oppositiojohtajat on, ovat joutuneet vankinaan mukaan luettuna kaksi parlamentin jäsentä. Toinen huolemme liittyy median vapauteen. Kymmenisen päivää sitten Kambodža Cambodia Daily-lehti suljettiin verovelkojen vuoksi. Vetoamme nyt maan hallitukseen, että se ennen ensi vuoden parlamenttivaaleja varmistaisi oppositiolle mahdollisuuden toimia niin, että vaalita voisivat todellakin heijastella Kambodjan kansan enemmistön tahtoa. Oppositioon täytyy antaa tilaa toimia. And now on... Kiitos. Nyt EPP-ryhmästä edustaja Polčak, olkaa hyvä. Prosím. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych chtěl rovněž pozdravit eh, zástupce kambodžské opozice. Kiitoksia. Minäkin haluaisin tervehtiä Kambodžan opposition edustaja, edustajia, jotka ovat täällä paikalla. Kim Sokan pidättäminen ja se, että häntä syytetään maanpetoksesta – on erittäin vakava asia. Häntä syytetään myöskin vehkeilystä ulkomaalaisten kanssa. Tämä on järkyttävää. Mikäli maan pääministeri tällaista sanoo ja puhuu, että kyse on salaliitosta Yhdysvaltain kanssa, että hän on syyllistynyt tällaiseen, niin tällaisen täytyy ottaa kyllä kantaa, koska eivät tällaiset lausumat vastaa oikeusvaltion periaatetta millään tavalla. Meidän pitäisi tukea Kambodjan oppositiota ja selkeästi todeta, että tällaiset toimintatavat eivät ole hyväksyttäviä. Hienoa, että me pystymme auttamaan heidän, heitä poliittisessa kamppailussaan. Ja vielä se, että todellakin vaalitarkkailuryhmä sinne. Sitten menettely ilman puhujalistaa viisi puhujaa. Pospisil ensimmäisenä, olkaa hyvä. Eh, pane předsedající já chci podpořit to usnesení které dnes zde. Kiitos puhemies. Halusin tukea tätä päätöslauselmaa, josta tänään äänestämme, koska Kambodžan tilanne heikkenee heikkenemistään. Tämä tarkoittaa sitä, että pääministeri esimerkiksi on toiminut vastoin oikeusvaltion periaatetta, kun hän on antanut pidättää oppositiojohtajan Tämä on kaiken sen kärjestymä tai kaiken huippu, kun on mitä kaikkea muuta pääministeri on tehnyt. että Hän pyrkii hajottamaan oppositiopuolueen. Seuraavissa vaali, ennen seuraavia vaaleja hän haluaa tuhota oppositiopuolueen. Silloin vaalit eivät tule olemaan oikeudenmukaiset. Euroopan unionin täytyy tehdä selkeää työtä ja lähettää myöskin vaalitarkkailijat paikalle – ja mikäli oppositiopuolue pyrit, onnistutaan hajottamaan, pelkään pahoin, että tilanne tulee silloin muistuttamaan vähän niin kuin Venäjän vaaleja. And, uh... Kiitos. Seuraava ja puhuja on Fabio, Fa, Fabio Massimo Castaldo, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensin haluan tervehtiä ja pyytää oppositiojohtajan johtajat Kambodžasta jatkamaan taistelua niin, että he eivät luovuta. Kyse on sellaisesta hallinnosta, joka on toiminut yhteydessä myös Pariisin opiskelijatalon toimijoihin. Nyt oppositiojohtajia on pidätetty jo useampia Kambodžassa ja tällä välin itsenäinen media on tiukemmassa valvonnassa – Kyse on myös maan anastamisesta hallinnon toimesta ja olemme vedonneet sen puolesta, että suhtautuminen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan todella muuttuisi. Sallittaisiin todella demokraattiset vaalit. Kehotan korkeaa edustajaa arvioimaan, on, vallitseeko sellaisia olosuhteita, että voitaisiin vaalitarkkailijat paikalle lähettää. Ja näin voitaisiin sitten edistää opposition osallistumismahdollisuuksia ja katsoa, onko tämä ylipäätään mahdollista. Grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Castaldo. Ja seuraavaksi edustaja Faria, olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente. No início deste mês, o líder opositor cambodiano Ken Soka foi detido de forma arbitrária e em claro respeito da sua imunidade. Kiitoksia, hyvä puhemies satunnaiset pidätykset, jotka ovat kohdistuneet parlamentaarikkoihin, ovat tuomittavia. Ja nyt eh, tässä on kyseessä 15 vuoden vankilatuomio. Tämän lisäksi on myös amerikkalaisen kansalaisjärjestön jäseniä, National Democratic Institute. Kysymys siis on kaikin puolin pyrkimyksistä neutralisoida oppositiovoimat ja näin ollen viime, ensi vuoden vaalit merkitsivät sitä, että oppositiona ei olisi. Meidän täytyy tuomita tällainen toiminta. Kim Sokan pidätys täytyy tuomita ja meidän täytyy vaatia heti hänen vapauttamistaan, kuten myöskin ihmisoikeuksien ja mm, ihmisoikeuksiin liittyvien perusperiaatteiden noudattamista. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Schreidrova, olkaa hyvä. Kollegin ja kollegove, ja se také Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin selkeästi todeta, että tuomitsen Kemsokin pidättämisen ja sen tavan, jolla maassa vainotaan ihmisiä ja hyökätään lehdistön vapautta vastaan. Tärkeimmän oppositiopuolueen jäsenet ovat tällä hetkellä pääministerin tähtäimessä. Pääministeri toivoisi, että hän voisi sarakan diktatuurin maassa. Kambodža on rikas maa, siinä on hyvin paljon potentiaalia. Siksi olisi hienoa, mikäli Kambodžan kansalaiset voisivat elää rauhanomaista elämää hienossa maassani, jos he pystyvät elää, elämään ja voiman hyvin. Ja tervehdin myöskin Kambodžan opposition edustaja täällä. Kiitos. Seuraavaksi ja viimeisenä puhujana tässä menettelyssä puhuu edustaja Venta. Olkaa hyvä panie przewodniczący! wysoka pani przedstawiciel! koleżanki i koledzy przedstawili już tę trudną sytuację kambodży i korkea edustaja mm, on usein ottanut esille kambodžan vaikean tilanteen ja tällaiset toimet ovat suora seurausta siitä, että oppositiota ei tunnusteta, vaikka se on saanut hyviä tuloksia kunnallisvaaleissa. Nämä toimenpiteet johtavat siihen, että perusoikeuksia rikotaan. Kuitenkin meidän täytyy huomioon esimerkiksi suuret sokeriviljelmät, jotka ovat suur, ylikansallisten yritysten käsissä. Tässä on kysymys selkeästi, selkeästä maan anastuksesta. Ja tästä syystä hallituksen täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia, yhdistymisvapautta ja ilmaisuvapautta. Nämä ovat peruslähtökohtia. Ilman niitä ei voi edetä. Eh, on behalf, eh, ja nyt komission puheenvuoron käyttää korkea edustaja Rova Mogherini. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puhemies. Viime viikko oli todellakin erittäin surullinen viikko kun ajatellaan Kambodjan erittäin herkkää demokratiaa. Suurin viikko myös lehdistönvapauden kannalta. Huono viikko Kambodjan kansalaisille. Opposition johtajan Kim Sokkan pidättäminen 3. syyskuuta ja se, että Cambodia Daily-lehti suljettiin seuraavana päivänä, on jatkoa pitkälle luettelolle vakavaa kehitystä maassa. Ilmaisuvapautta on tukahdutettu radioasemia, on suljettu oppositiopuolueen ja kansalaisjärjestön toimijoita on pidätetty. Tämä on vakavaa poliittista kärjestymistä. Sillä pyritään entisestäänkin tukahduttamaan demokraattista keskustelua, mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa ennen ensi vuoden vaaleja. Sieltä kun sitä käytetään hyväksi oikeusmenettelyitä oppositiopolitiikkoja ja kansalaisjärjestöjä vastaan. Ja tämä on nyt vahvasti poliittista, poliittisesti värittyneitä toimintaa. Te olette myöskin todenneet, että Euroopan unioni on vaatinut Kim Sokan välitöntä vapauttamista aiemmin tänä vuonna. Ilmaisimme jo kantamme selkeästi, kun Kambodža muutti poliittisia puolta koskevia säännöksiä kahteen otteeseen siten, että tämä mahdollistaisi poliittisten puolueiden hajottamisen mielivaltaisella tavalla. Tällainen toiminta oppositiota vastaan tulee varjostamaan vuoden 2017 heinäkuun parlamenttivaaleja ja asettaa kyseenalaiseksi vaalien legitiimiyden. Mitä itse vaaleihin tulee? Tehän tiedätte, että Euroopan unioni on antanut 10 miljoonan euron verran tukea vaaliuudistuksille, esimerkiksi parantaakseen äänestäjien rekisteröintiä. Teemme läheistä yhteistyötä kansallisen vaalilautakunnan kanssa ja autamme vaaliuudistuksessa juuri rekisteröintijärjestelmän parantamiseksi. Annamme myöskin teknistä tukea ja myöskin juridista ja muuta koulutusta. Ja lisäksi koulutamme paikallisia vaalivalvojia. Valvomme tarkalleen vaalirekisterin ajantasaistamista työaloitetaan aloitettiin ensimmäinen syyskuuta. EU lähettää myöskin asiantuntija mission paikalle, lähti paikalle val- valtuuskunnan kesäkuun vaalien kappale valvomaan. Tässä tehtiin näistä yhteistyötä EUn lähetistöjen ja muiden ystävismiesten tahojen kanssa. Lähetimme vaalipäivänä tarkkailijoita vaalipaikoille. Me jatkuvasti me kehotamme Kambodjan viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että uskottavat avoimet ja kaikki mukaan ottavat vaalit järjestetään niin, että voidaan palauttaa kansalaisten luottamus. EU on ilmaissut myöskin suuren huolensa, joka liittyy Kambodjan parlamentin pikemmin lakimuutoksiin, lakiin, kun on kyse poliittisia puolta koskevasta laista. Kuulin myöskin teidän huolen, joka liittyy siihen mahdollisuuteen, että lähetettäisiin EUn täysivaltainen vaalitarkkailumissio paikalle. Tällaista peräänkuulutettiin, mikäli poliittinen tilanne johtaa uskottavaan prosessiin ja mikä hallitus meidät kutsuu paikalle, Euroopan unioni on valmis pohtimaan mahdollisuutta lähettää paikalle EUn vaalitarkkailumission tarkkailemaan parlamenttivaaleja ensi vuonna. Poliittinen kehitys tulevina viikkoina ja kuukausina tulee olemaan uskoakseni avainasemassa, kun arvioidaan mahdollista vaalitarkkailumission paikalle lähettämistä. Euroopan unionin jäsenvaltioiden pitää myöskin toimia toisessa yhtä tärkeässä asiassa. Olemme auttaneet tukemaan maata jälleenrakentamisessa alusta pitäen. Meillä on merkittävä kehitysyhteistyötä myöskin Kambodjan kanssa – Meillä on monivuotinen yhteistyöohjelma kauden 2014-2020. Kaikki ohjelmamme pistetään täytäntöön siten, että valvonta on erittäin tarkkaa. Käymme poliittista ja munkin tyyppistä vuoropuolella kanssa. ihmisoksen kunnioittaminen, demokratian periaatteet ja oikeusvaltion periaate ovat erittäin tärkeitä elementtejä kehityspolitiikassamme. Niiden toteutumista selkeästi valvotaan tässä kontekstissa. Kehitysyhteistyö Kambodjan kanssa on pitkän aikavälin työtä. Voin selkeästi todeta, että Mahdollinen yhteistyön keskeyttäminen on asia, jota täytyy selkeästi huolellisesti arvioida. Siitä on huomioon erityisestikin köyhät ja haavoittavaiset ihmiset, ihmisten elinkeino ja esimerkiksi lasten kouluun pääsy. Ne ovat tärkeimpiä prioriteetteja, kun pyrimme auttamaan Kambodjan kansaa. Suuri osa kansasta on edelleenkin erittäin haavoittuvaisessa asemassa. Jatkossakin valvomme huolella tilannetta ja käytämme kehitysyhteistyötä hyväksemme auttaaksemme tavallisia kansalaisia. Kambodžalla on myöskin pääsy Euroopan markkinoille Everything but Arms aloitteen pohjalta. Se on ollut erittäin tärkeä asia maan talouskasvun kannalta. Ja yllättävää kyllä, huolimatta maantieteellisestä etäisyydestä, tänä päivänä EU on Kambodžan kaikkein suurin markkina-alue. Kuten sanoin, kestävää kehitystä ei voi olla ilman ihmisoikeuksia ja demokratian takeita ja käytämme, jatkossakin käytämme kaikkia mahdollisia kanavia hyväksemme, tehdäksemme työtä kestävän muutoksen puolesta maassa. EU on valmis tekemään yhteistyötä Kambodjan kanssa, jotta voidaan vaka- vaka- vakiinnuttaa maassa demokratia ja saada aikaan tasa-arvoista talouskasvua. Maan täytyy ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin